Nyt me voimme äänestää. Ensimmäisenä on herra Mendeste viikon mietintö, joka liittyy päätökseen olla kutsumatta koolle valmistelukuntaa perussopimusten tarkistamiseksi Euroopan parlamentin kokoonpanon koskevien siirtämään määräsäännösten osalta. Äänestämään päätöksestä kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana selityslistalla on äänestys herra Mendeste Viikon mietinnöstä perussopimuksen tarkistamisesta Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevat siirtymätoimenpiteet. Meillä on ensimmäisenä tarkistus numero 11 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi siirrymme tarkistukseen numero kolme. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 on rauennut, joten siirrymme tarkistukseen numero 4 nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. Kohta 5, tarkistus 14, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen 13. Jälleen nimenhuutona äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty mikä hylätty. Tarkistus numero kuusi nimenhuutona. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 7. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 ja 9 raukeavat. Tarkistus 10 näin ollen nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt äänestämme koko päätöslauselmasta kokonaisuudessaan jälleen kerran nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Teksti on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. The next item... Seuraava asia esityslistallamme on äänestys seitsemästä päätösaseman teksteistä, jotka liittyvät Kirgisian tilanteeseen. We have oral amendment by Mr. Salafranca. Puhemies, tämä on Brokin tarkistus. Hän nyt ikävä kyllä ei päässyt tänään paikalle. Tämä liittyy kohtaan viisi. Ja tähän lisättäisiin sen jälkeen, kun on viitattu lokakuun valeihin, vahvistaa demokratiaa ja poliittista vastuullisuutta. Siinä kaikki, puhemies. Are there any objections? Kiitoksia. Onko tähän mitään vastalauseita? Nähdäkseni ei kukaan vastusta, joten me voimme äänestää puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Siirrymme näin ollen tarkistukseen yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten toinen suullinen tarkistus. Herra Partalotsilta. Prego. Presidente, Sigata. Puheenjohtaja, kyseessä on suunnillinen tarkastus, jossa pyydetään komissiota tarkastamaan nykytilannetta ja selvittämään mahdollisuutta toimittaa humanitaarista apua, kun sen mahdollisuudet on selvitetty. Onko tähän mitään vastalauseita? Ei ole, joten äänestämme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt voimme äänestää päätösasemasta kokonaisuudessaan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty.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 hylätty. Kohtaan kuusi, kohta kohdat äänestyssä. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta seitsemän. Erillinen äänestys siitä. Äänestämme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta kahdeksan. Uusi tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Tarkistus numero neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Johdatetaan kappaleeseen C. On pyydetty kohta kohdata äänestystä ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Niin ikään hyväksytty. Nyt äänestämme koko päätösosamasta tekstistä kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää. Ja tämäkin teksti on näin ollen hyväksytty. Onnittelutta esittelijälle. Seuraavana asiana on äänestys talous- ja rahasien valiokunnalta. Kyse moottoriajoneuvoalan ryhmäpoikkeusasetuksesta. Äänestämme koko päätösaseman tekstistä kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää. Näin ollen hyväksytty. Ja onnittelut jälleen kerran ovat paikallaan. Sitten herra Peterille mietintö, joka liittyy komission tiedonantoon syövän torjunta Eurooppalainen kumppanuusohjelma. Jälleen kerran voimme äänestää koko päätöslauselmasta kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja onnittelut jälleen esittelijälle Vera Peterelle. Seuraavana äänestämme Rova Toija mietinnöstä. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen siirtymisessä energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen. Äänestämme ensin alkuperäisestä kohdasta 55 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni tämä täytyy tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt ja tulos on se, että tämä on hyväksytty hylätty. 304 puolesta 299 vastaan, joten viiden äänen ero. Sitten tarkistus numero 6, tai pikemminkin kohta numero 61, alkuperäinen kohta 61, puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni tämä tytär jälleen kerran tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme koko päätösosaman tekstistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja onnittelut ovat Toijalle. The next one is the... Seuraavaksi on äänestys herra Brodin mietinnöstä liittyen komission valkoisen kirjan ilmastonmuutokseen sopeutuminen kohti eurooppalaista toimintakehitystä. Ennen äänestämistä annan kuitenkin puheenvuoron, puheenvuoron herra Prohdille esittelijälle. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Kollegat, ilmastonmuutos on todellinen uhka ja meidän on voitava vastata tähän haasteeseen, vaikka sillä onkin erilainen vaikutus eri osaan EUta. Ekojärjestelmien heikentäminen vahingoittaa talouttamme ja kansalaisiamme. Ja aikaisemmin olemme jo keskustelleet ilmasto-oikeudesta ja ilmastodiplomatiasta. Nyt meidän täytyy tehdä asialle jotain ja puhua yhdellä äänellä tästä asiasta. Uskon, että EUn on oltava edelleen johtoasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa – ja kaikki viivästykset toiminnan suhteen johtavat paljon korkeampiin yhteiskunnallisiin ja ympäristöllisiin kustannuksiin. Meidän täytyy katsoa, millainen rooli alue- ja paikallisviranomaisilla olla, ja meidän pitää toimia heidän kanssa yhteistyössä ja koordinoida toimia, jotta voimme tehdä ekologisia ja taloudellisia innovaatioita, joiden avulla voimme lieventää taloudellista vaikutusta näissä kysymyksissä. Haluamme, että jäsenvaltiot edustavat julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta, jotta voidaan rahoittaa kaikki hankkeet, joita näissä kysymyksissä tarvitaan. Jokainen neliömetri alueeltamme on otettava huolenpidon kohteeksi. Meidän pitää on pidettävä huolta maaperästä, vesialueista ja meidän on pystyttävä, mikäli tarpeen, palauttamaan vettä näille alueille. Ja meidän on varmistettava, että käytämme uusiutuvaa energiaa, jotta mukauttaminen on mahdollista. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat olleet mukana tämän mietinnön laatimisessa. Kiitoksia puhemies. Grazie, signor Prodi. Kiitoksia, herra Prodi. Nyt äänestetään tarkistuksesta yksi kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 41. Puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkastaa koneellisesti. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Ja se on hyväksytty. Tarkistus 2. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Ja se on hyväksytty 395205 295 nyt 67 puolesta vastaan. Tyhjää. ne jälleen tarkastaa koneellisesti. Äänestys alkaa. Päättyy. Se on hyväksytty. Ja nyt tarkistus kolme, nimenhuutoäänestys, joka alkaa. päättyy. Ja se on hylätty. Kohta 68 puolesta vastaan tehjää. Tarkistetaan taas koneellisesti äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? se on hyväksytty 297 vastaan 293. Tiukille meni todellakin. Tarkistus 4. Puolesta vastaan tyhjää. Jälleen tarkistetaan äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Ei. Ette. Äänestys alkaa. Nyt varmasti olette äänestäneet, joten äänestys päättyy. Mikähän tulos on? Nyt se on hyväksytty suuremmalla enemmistöllä kuin äsken. Kohta 73 kohtaa. Kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkastaa koneellisesti. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Ja nyt äänestetään päätöslaselmasta kokonaisuudessaan puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja vielä kerran onnittelut herra Prodille. Seuraava kohta on äänestys herra mietinnöstä Euroopan yhteisen taloudellisten etujen suojaaminen ja petosten torjunta. Äänestämme tarkistuksesta yksi nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. se on hylätty. Ja nyt äänestetään päätöslauselmasta kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelut herra Kotsalinolle. Sitten äänestetään herra Deutschin mietinnöstä koskien Euroopan investointipankin vuosikertomusta. Äänestetään päätöslauselmasta kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja viimeinen kohta äänestyksiä ajatellen. Koskee päätöslauselmia laajoista julmuuksista Nigerian Jossissa. Tähän taitaa olla muutama suullinen tarkistus. Ensinnäkin edustaja Kil Nielsen. Kiitoksia puhemies. Kuten sanoin keskustelun aikana, ehdotan, että lisäämme suullisen tarkistuksen kohtaan kuusi. Se kuuluu seuraavalla tavalla. Pyytää Nigerian viranomaisia kumoamaan hiljattain tehdyn päätöksen tietyissä Nigerian alueille, joiden tarkoituksena on tehdä teloituksia vankiloiden ylikasvatuksen tilanteen helpottamiseksi. Tämä on ihmisoikeusrikkaus. Me vetoamme siihen, että edelleen sovellettaisiin moratoriota ja muistutetaan, että kuolemantuomio on vastoin Nigerian kansainvälisiä sitoumuksia. Vastustaako joku ei näytä. Näin äänestetään puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja seuraavana edustaja Kaczmarek haluaa esittää suullisen tarkistuksen kappaleeseen 7. Panie przewodniczący, szanowni państwo, poprawce chodzi o to, żeby kwestie wolności myśli, sumienia... Tässä on kyse siitä, että e, ajatu, sananvapaus on sellainen teema, josta EU ja Nigeria neuvotteluissa ovat pitäneet kiinni äh, kotonon äh, sopimuksen yhteydessä. Onko vastaanko? Ei. Näin voimme äänestää siitä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin voidaan äänestää koko päätöslausumaehdotuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin, hyvät kollegat. Kello on puoli 12. Meillä on noin 25 minuuttia aikaa ennen kuin Yhdysvaltain varapresidentti Biden tulee paikalle. Ehdottaisin, että äänestysselitykset käydään nyt 5.12 asti. Mutta tulkaa siis paikan päälle viimeistään 10.12, joten kaikki ovat silloin paikalla ja voimme näin ottaa hyvin vastaan Yhdysvaltain varapresidentin. Kiitoksia.